70 vuotta Shoan jälkeen on taas antisemitismin noussut korkealle tasolle Euroopassa. Ja me olemme 2017 sopineet täällä parlamentista, meidän pitäisi myöskin katsoa tätä asiaa. Ja myöskin seksuaalinen suuntautuminen tai seksuaalinen identiteetti, näiden pohjalta heitä syrjitään ja heitä vaan, ei anneta heidän täysiä oikeuksiaan täten. EUn perusoikeuskirja kuuluu EUn politiikan keskiöön, sillä humaanisuus on yhteiskunnassa erittäin tärkeä linja. Kiitos. Edustaja Stevens. Stevens. Puhemies, hyvät kollegat, huolimatta oikeutetusta kritiikistä jo, väkivaltaisuutta naisia kohtaan, LGBT-ihmisiä kohtaan, journalistien syrjintää vastaan, mutta kuitenkaan emme, tämän, emme äänestä tämän puolesta. Tässä pitäisi puhua myös vammaisista ja me olemme esimerkiksi EUn oikeusvaltiomekanismin takana, mutta tästä puuttuu kaikki nyanssit. Ei tehdä riittävää eroa laittoman ja laillisen maahanmuuton välillä mitä tulee perheenyhdistämiseen, siis täysmigraatioon, sitä, sitä iloitaan niin kuin integraatioiden välineenä. Tässä liikaa odotetaan myös EUn turvapaikkalainsäädännöstä, kun tartutaan turvapaikkakriisiin, mutta EU-säännöt eivät salli tiukkaa kansallista maahanmuuttopolitiikkaa sen harjoittamasta. Tämä on varsin sekoitus erilaisia aiheita. Me haluamme käsitellä jokaista asiaa erikseen ja arvioida sitä sen asioiden mukaan, niin kuin olemme tehneet ja jatkossakin tulemme näin tekemään. Tämän lisäksi, kun luetetaan raportteja, ei nähdä tässä mitään poliittisista vangeista, mikä on häpeällistä Espanjassa. Miten Miten tällainen oikein on edes mahdollista? Shame on you. Kiitoksia. Dziękuję bardzo, panie Natalie Grisbeck. Si, president, chers collègues. Puhemies, hyvät kollegat, 2017 oli synkkä vuosi perusoikeuksien näkökulmasta ja ennen kaikkea ilmaisuvapauden kannalta. Liian usein tässäkin salissa olemme olleet hiljaa, kun olemme joutuneet käsittelemään niiden kohtaloa, jotka menettivät henkensä journalisteina. Demokratia on ollut uhan alla. Journalisteja, äh, väärinkäytösten paljastajia on vainottu. He nostivat esille rahanpesun, veronkierron ja niin edelleen. Olemmeko huomioineet tämän uhan tiedon vapaudelle, ilmaisun vapaudelle? Näinä aikoina äh, poliittisilla areenoilla puhutaan todella väkivaltaisesti tiedotusvälineitä vastaan. Ja Beaumarchais totesi, että ilman vapautta tuoda syyllisiä esille meillä ei ole mitään. Eli tässä mietinnössä korostetaan sitä, minkälaisiin ylilyönteihin on syyllistetty vuonna 2017 perusoikeuksien kohdalla. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava puhemies, hyvät kollegat. Katsotaanpas Euroopassa ympärillemme kaikkialle. Ihmiset menevät kaduille heiluttaen EU-lippuja Bukarestissa, Varsovassa, Viinassa tai muualla. He heiluttavat tätä lippuja, koska he suuntautuvat katseensa meidän suuntaan. Perusoikeudet ovat hyökkäyksen kohteena monissa maissa Euroopan unionissa ja haluat nähdä toimia meidän taholtamme. Artiklassa 7 siitä on tullut tehokas väline, mutta toisaalta sitten sen käytäntöön, käytännössä käyttö on hyvin epäkäytännöllistä. Eli tarvitaan muita välineitä, että voidaan oikeusvaltiojärjestelmää ja oikeuksia ylläpitää maassamme. Meidän pitää valvoa kehitystä, ja tulee oikeusvaltiojärjestelmän tilanteeseen. Ja sitten, jos rikkomuksia tulee, pitää olla seuraamusmekanismeja, että voimme tehdä jotain asian osalta. Euroopan parlamentti on ainoa suoraan vaaleja valittu elin Euroopan toimielimissä. Ja perusoikeudet ja oikeusvaltio pitää olla tämän toimijan keskiössä. Ja tämä ei ole pelkästään vain meidän toimintamme, vaan tämä on periaate demokratiassa ja Euroopan unionin kannalta tärkeä periaate, joten meidän pitää toimia tämän puolesta. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt on esitetty sinistä korttia Rova Grappinilta, mutta meidän kuitenkin pitää vielä loppuun tämän keskustelun ennen kello viittä, että ne ei voida käyttää tässä vaiheessa sinistä korttia. Sitten seuraava puhuja, edustaja Etheridge. Zaoszczędziliśmy wobec tego trochę czasu, wobec tego pan Michał Marusik. Istocie prawa. Kiitoksia puhemies. Perusoikeudet tosiaan luonnolla, kun luonnollisetkin oikeudet, niitä on vain kolme. O- oikeus elämään, vapauteen ja omaisuuteen. Haluaisin ottaa esille yhden yksityiskohdan, mikä on varsin vakava. Tämä liittyy omaisuuteen se, mitä ansaitsee, on omaa omaisuutta. Ihmisillä on luontainen oikeus nauttia työnsä tuloksista. Omaisuus, kuten tulot, tätä periaatetta vastaan on rikottu tässä ja työnantajat ovat sitä mieltä, että tämä on oikea tapa toimia. On aivan yleinen käytäntö, että ve- verot tavallaan takavarikoivat omaisuutta, mutta tätä kuitenkin laillisesti ihan suojellaan. Täällä, tähän liittyy käytännöllinenkin aspekti. Ihmisiä rangaistaan siitä, että he tekevät hyviä tekoja ja ihmisille maksetaan asioista, jotka eivät ole hyödyllisiä. Tämä on tuhoisaa ja haitallista, kun ajatellaan tuottavuutta ja ahkeruutta Euroopassa. EU ei tuhoudu, koska se on parasiitti, mutta organismi, jolla loiset elävät, ei kovinkaan hyvin pärjää, joten kohdalla näitä oikeuksia on oikealla tavalla. Kiitoksia. Edustaja Fantuli seuraavaksi. Tämä mietintö on varsin vaarallinen, jotta oikeusvaltion periaatteita ei murennettaisi – niin itse asiassa kyse on siitä, kuka päättää näistä perusteista. Toivottavasti esittelijä ei ajattele, että instituutioilla tai kansalaisjärjestöillä olisi tällaisia oikeuksia. No sitten vähemmistöt ja laittomat maahanmuuttajat. Tässäkin täytyy puhua selkein sanoin. Maahanmuutto ei ole mikään ihmisoikeus. Maat voivat, valtiot voivat päättää, ketkä rajat saavat ylittää. En tietenkään kannata syrjintää. Kaikilla kansalaisilla on samat oikeudet ja velvollisuudet, ei enempää eikä vähempää. Ja lopuksi haluaisin muistuttaa teille siitä, että on tapahtunut tuhansia hyökkäyksiä ja olen pojan isä. Poika Äh, sai radikaalien vasemmistolaisten käsissä äh, murhansa. Näistäkin pitää puhua. Kiitoksia. Tällä kertaa en voi onnitella esittelijää mietinnöstä, koska tässä on kyseessä ihmisoikeuskonsepti, jossa perus ihmisoikeudet poissuljetaan ja laiton maahanmuutto otetaan tästä tavallaan perusoikeudeksi. Ja tämä vaikuttaa nyt siltä, että Euroopan unioni olisi sitten naisiin kohdistuvan väkivallan ja syrjinnän alue. Tämä ei ole reilua EUta kohtaan, sillä me olemme vapauden, tasa-arvon ja hyvin korkean elintason alue, jossa ihmisillä on hyvä olla. Mutta tämän mietinnön laatimisessa ette varmasti ottanut yhteyttä enää kollegoihin. Miksi ette pyrkii ottamaan enemmän kompromisseja tähän mukaan? Näin tämä on epätasapainossa. Tämä ei ole objektiivinen mietintö, joten en voi tukea sitä. Kiitoksia. bardzo. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Weidenholzer. Vuosittainen ihmisoikeustilanne Eussa eh, on liipevaliokunnan tähtihetki. Tämä on meidän työmme kompassi ja on tärkeää tietää, että oletko, onko perusoikeuksista pidetty kiinni vai ei ja mitä, miten yksittäiset jäsenvaltiot ovat selviytyneet. Ja kuinka tämä aika kaikki tapahtuu ajallisesti. Ja esittelijä Josef Maria Tricabras on ottanut tämän hyvin systemaattisesti esille ja tämä on ilman muuta onnistunut. Onnittelut tästä. Ja hän oikeutusti mainitsee myöskin perusoikeusviraston tehtävät. Heidän kokemustaan pitäisi käyttää ei pelkästään myöskään tässä vuosittaisessa raportissa, mutta myöskin siinä vaiheessa, kun tehdään lakiertuksia. Nämä ehdotukset otamme ryhmässä mielellämme huomioon. Olisi hyvä, että virasto voisi omasta aloitteestaan toimia. Tähän tarvittaisiin myöskin rahoituksellista ja, ja henkilökuntaa mahdollisuuksia. Monika Makovei, bardzo proszę. Vuorossa edustaja Makovei. În dictatura din Azerbaijan, jurnaliștii își riscă viața și libertatea. Kaikki. Liber. Journalistit vaarantavat henkensä, kun pyrkivät ilmaisemaan näkemyksiänsä esimerkiksi Azerbaidsanissa. Eräskin journalisti tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankeuteen äh, halventavista toimista. Väitettiin, että hän oli julkaissut äh, valokuvia korkeiden virkamiesten äh, omaisuudesta. On myös vangittu monia muita journalisteja. Poliisi on syyttänyt henkilöitä myös muista rikoksista. Nämä syytteet ovat kuitenkin pitkälti keksittyjä ja nyt henkilö on sitten siirretty, vangittu ja hän on edelleenkin tällä hetkellä nälkälakossa. Tästä syystä haluan vedota ulkoasiain korkean edustajan, jotta hän todella ottaisi tiukan kannan, reagoisi tähän tapaukseen tiukasti. Ihmisten vapaudesta ja hengestä ei voi neuvotella, eli hänen täytyy vaatia henkilön vapauttamista. Seuraavaksi Sofi Kiitos puhemies. Jotkut puheenvuorot tässä keskustelussa osoittavat selvästi, miten välttämätön tämä keskustelu on ja kuinka paljon vielä meidän pitää enemmän panostaa EU-hun, joka on arvoyhteisö. Ja toivon TPP-läiset e kollegani nyt sanovat, että miksi ette tehdä hiukan enemmän kompromisseja, no, koska me emme tee kompromisseja ihmisoikeuksista. Me emme kompromettoi tiettyjä perusperiaatteita, kuten tasa-arvoja. Kun te sanotte, no kaikkihan on oikein hyvin täällä EU-ssa, ei mitään väkivaltaisuutta naisia kohtaan. Kysykää heiltä, kuinka monet, monta naista kohtaa häirintää väkivaltaa arkipäivässään. Se myös osoittaa, miten meidän pitää pystyä suojelemaan seksuaalisia vähemmistöjä ja heidän oikeuksiaan. Olemme ilmoittaneet huomattavasti yli 2000, 2000 kristillistä pappia on allekirjoitettu niin tällaisen homokielteisen Nashvillein julistuksen. Kuka muu täällä talossa on tietoinen tästä julistuksesta ja on jopa allekirjoittanut sen. Minä tuen täysillä tätä mietintöä mukaan lukien tuossa on kappaleen 7 ja kohdan 23, joka koskee perus, naisten perusoikeutta päättää ihan omasta kehostaan. Ei ole mitään perustavanlaatuisempaa oikeutta kuin tämä. Kiitos. Seuraava puhuja, edustaja Kristoforu. Kiitoksia, puhemies. Euroopan unioni on arvojen ja periaatteiden unioni. Ja heidän tehtävänsä on ollut olla läpinäkyvä, kun ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia sovelletaan, ei pelkästään jäsenvaltioissa, vaan myöskin kaikissa maissa liittyä unioniin – ja olisi mielestäni vain uskomatonta, että joku, joku maa, joka haluaisi liittyä unioniin, niin saisivat sitten vaikka ennalta liittymistä edeltävää apua, kuten Turkki on saanut. Ja sitten he rikkovat samalla oikeusvaltioperiaatteita ja kansainvälisen lainsäädännön perusperiaatteita ja EU-sopimusten periaatteita. Ja heitä, heitä sitten palkitaan tästä unionin taholta. Eri ohjelmien ja liittymistä edeltävien välineiden avulla. Maissa, kuten Turkki tai Albaniakin, eh, joka myös rikkoo kreikkalaisvähemmistön oikeuksia. Jos me, haluaa, jos me nyt sitten palkitsemme näitä maita sieltä loukkaavat perusoikeuksia, niin ei. Nyt on aika lähettää viesti unionin taholta, että tätä ei saa jatkaa. Ja meidän pitää luoda seuraamuksia tähän tämän asian estämiseksi. Oulu. Kiitoksia Stefano Maulu seuraavaksi. E tässä käsitellään ihmisoikeuksia väärin, kun puhutaan maahanmuutosta, niin mainitaan kaksi periaatetta, jotka luovat olosuhteet laittomuudelle. Kun ei käännytetä ihmisiä pois, todetaan, että se olisi vaihtoehto. Eli kaikki, jotka pyrkivät Eurooppaan, tulisi ottaa vastaan kun esittelijä sanoi, että kansalaisjärjestöt tarvitsevat tukea arvokkaaseen työhön, niin sitten täytyy muistaa se vakava tilanne, joka nyt on käynnissä Välimerellä. Siellä on järkyttävä tilanne, joka koskee Italiaa ja myös muita maita EU:ssa. Nyt EU haluaa puolustaa ihmisoikeuksia ja kuitenkin sitten toimii niin kuin toimii Pohjois-Afrikassa ja Afrikassa laajemminkin. Eli miljardisuunnitelmalla investoidaan Pohjois-Afrikkaan, mutta toiminta on tyhjään, koska todellisia investointeja ei tapahdu. Tästä puuttuu hyvin pitkälti myös käytännönläheisyyttä. Sen takia äänestän mietintöä vastaan. Kiitoksia paní komisařko samozřejmě souhlasím s akcentem na právní stát. Kiitoksia puhemies. Tuen tietenkin sitä, että oikeusvaltiota ja vallanjakoa ja riippumatonta tuomiolaitosta katsotaan jäsenvaltioissa. Ja on totta, että muillakin jäsenvaltioilla on suuria ongelmia tämän osalta. Ja artikla 7, sitähän käytetään sitten viimeisenä keinona, kun muut keinot ovat epäonnistuneet. Tietyt osat eivät miellytä minua tässä mietinnössä. En ole samaa mieltä siitä, että kansalaisjärjestöt Välimerillä arvioidaan niitä yksipuolisesti. Ihmisoikeudet ovat tärkeitä, mutta ei pidä sitten antaa tukea tämän kautta taas sitten salakuljettajille ja laittomille järjestöille – Totta kai meidän pitää miettiä myöskin kreikkalaisilla saarilla olevia naisia ja lapsia, kun talvi on tulossa, mutta vastustan niitä suosituksia, joita esittelijä on tehnyt liittyen Istanbulin sopimuksen ratifiointi, mitä tulee lisääntymisterveyteen. EU pitäisi suojella elämää eikä tuota sitä. Zaborska, bardzo proszę. tak ako každý rok pri prijímaní tejto výročnej správy. Puhemies, joka vuosi kun hyväksymme vuosi, vuosittaisen mietinnön tästä aiheesta, niin halusin muistuttaa siitä, että tämä on EUn parlamentti ja unioni perustuu perussopimuksiin jossa ei ole mukaan mitään oikeutta tai säädöstä toimijoille edistää tällaisia asioita eikä haluta myöskään voida rajoittaa jäsenvaltioita siitä, voivatko, haluatko, pitääkö heidän äh, ratifioida esimerkiksi Istanbulin sopimuksen kaltainen kansainvälinen sopimus. Tästä löytyy tilastotietoja. Englanninkielisessä tekstissä on 34 viittausta sukupuoleen, 31 viittausta seksiin ja kolme viittausta niin sanottuihin äh, aborttioikeuksiin, mutta siinä mainitaan vain kerran omaisuuden vapaus, joka taataan perusoikeuskirjan myötä, joten tämä teksti eh, edistää hyvin kapeaa näkemystä maailmasta ja siksi tulen äänestämään sitä vastaan. Kiitoksia. Seuraavaksi puhujat ilman puhujalistaa. Ensin Jose Faria. Kiitos puhemies. Mietintö on erinomaista työtä. Vuonna 2017 olemme voineet vahvistaa lainsäädäntöpuitteitamme tällä osin. Olemme voineet käsitellä esimerkiksi syrjintää, vainoa, vähemmistöjen suojaa ja niin edelleen. Täytyy muistaa kaikilla aloilla tapahtuvat rikkomukset. Ehdotan, että toimisimme seuraavalla tavalla. Ensinnäkin meidän on tuomittava kaikki rikkomukset. Jollemme toimi näin, niin emme pääse eteenpäin. Kyse on siitä, että kunnioitamme myös perustamissopimuksen määräyksiä. Meillä on oltava humanismille pohjautuva Eurooppa-hanke, joka on tärkeä. Pani Katerina Kinici. Grazie Presidente. Io ringrazio... Edustaja Kinucci, minä kiitän kollegaa Terika Abrasia ja varjoesittelijöitä tehdystä työstä. 2007 oli vuosi, jolloin myöskin kritisoitiin paljon perisoikeuksia ja vähemmän, vähemmän lasten oikeuksia ja vähemmistön oikeuksia. Ja tämä miettiö, mietintö nyt ottaa sellaisen asian esille sen asian, että ei saa alaikäisiä kuinka pidättää sen takia vain, laittomia maahanmuuttajia. Pitää ottaa huomioon heidän haavoittuvuutensa. Tässä annetaan suorituksena myöskin sukupuolen kohdistuvaa väkivaltaa vastaan ja että jäsenvaltioiden pitää ratifioida Istanbulin yleissopimus. Se on tärkeää myöskin, että kunnioitetaan jäsenvaltioiden taholta tuomiovaitoksen riippumattomuutta, että tuomiolaitos on tärkeä osa oikeusvaltiota ja ehdottomasti tärkeää pitää ylläpitää luottamusta tähän tämän oikeuslaitoksen turvallisuuteen. Svanka Ruža Tomasic, bardzo proszę. Kiitoksia sitten Kaničić. Kiitoksia puhemies. Kun lukee tätä mietintöä, tulee vaikutelma siitä, että henkilö, joka ei ole nainen, maahanmuuttaja tai vähemmistön jäsen, niin hänelle ei olekaan mitään ihmisoikeuksia. Meidän täytyy jättää tällainen diskurssi, jonka mukaan ihmisoikeudet varataan vain tietylle ryhmille. On miljoonia ihmisiä Euroopassakin, joilla ei ole kattoa päänsä päällä, valtavia velkoja tai heidän perheensä on potkittu ulos kodeistaan. On monia lapsia, jotka elävät köyhyydessä ja heidän vanhempansa eivät pysty maksamaan heidän eli, aterioitaan. Ihmisarvo on myös yksi oikeus ja usein parlamentti haluaa sellaisen evätä. Ja varsin usein parlamentti edistää oikeutta ylittää rajoja laillisesti. Meidän pitäisi tarkastella kaikkia oikeuksia samalla tavalla ja meidän pitäisi puolustaa kaikkien kansalaisten oikeuksia yhtä lailla. Kiitoksia. Vielä yksi puhuja ja sen jälkeen siirrytään komissaaripuheenvuoron Epideus, minuutti. Dziękuję panie przewodniczący. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται μεταξύ των άλλων αξιών. Puhemies, Euroopan unioni puolustaa periaatteitaan ja perusoikeuksia, mutta lukuisat jäsenvaltiot kuitenkin rikkovat näitä oikeuksia. Voisikin sanoa, että puhutaan tavallaan kuun pimeästä puolesta. Euroopan unioni on kuitenkin kannettava vastuunsa näissä asioissa. Unionihan käsittelee varsin valikoivasti näitä rikkomuksia. Esimerkiksi jos jotkut maat rikkovat perusoikeuksia ja ne eivät saa rangaistuksia, niin toisia kyllä sitten mätkitään rangaistuksilla. Ryhdytään toimiin esimerkiksi oikeusjärjestelmässä ja on lukuisia syitä – sille esitetty, miksi esimerkiksi Katalonian johtajia pidetään vangittuina. Ja sitten taas toisissa tapauksissa kultaisen aamunkoiton jäsenet Kreikassa ovat myös hyökkäysten kohteena. Eli ihmisoikeuksia toki väitetään puolustettavan, mutta sitten kuitenkin puhutaan rasismista ja xenofobiasta, kun kuvaillaan tämän tyyppisiä puolueita. Tällainen tekopyhys pitää lopettaa. Kiitoksia kovasti nyt päättyy keskustelu ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Vera Jourovalle. React on what we just heard. Haluaisin reagoida vain lyhyesti tähän, mitä olen kuullut täällä juuri. Minä hylkään sen, että on tämä valikoiva lähestymistapa tähän ilman mitään poikkeuksia. Joten minun piti reagoida nyt tähän äskeiseen kommenttiin. Haluan päättää tämän aiheen ja tärkeän keskustelun myöskin painottamalla – perusoikeusviraston tärkeää roolia. Minusta tämä keskustelu osoitti, että tämänhetkinen vaara, trendien katalogi ja vaaralliset kehitykset ovat tällä hetkellä vähän tehty tämän osalta, että tarvitaan vielä lisätoimia perusoikeuksien eu EU:ssa. Emme puhuneet niinkään paljon kansalaisyhteiskunnan tilan katoamisesta tai mielipiteen vapaudesta tai median vapaudesta tai pluralismista, jota pitää myös ylläpitää. Uskon, että tässä on varmaankin jatkokeskustelulla vielä tilaa näistä tärkeistä aiheista. Ja puhuimme tästä uudesta trendistä, joka on tällainen viha, vihapuhe ja tällainen siis sosiaalisessa mediassa tapahtuva on sen eteen, että ihmisiä suojellaan, jotka ovat vaarassa internetissä. Joten kiitokset paljon tästä ja odotan innolla jatkokeskusteluja tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Kiitoksia. Kiitoksia komission ja sen hyvät kollegat. Pyydän teitä istuutumaan ja olemaan hiljempaa samalla. Sitten viimeistä vielä esittelijältämme Ose Maria Terika Varasilta, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Kiitos kommenteistanne ja tuestanne. Tällä mietinnöllä me välitämme viestin siitä, että ihmisarvon edistäminen, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltion periaatteiden ja kunnioitu, ihmisoikeuksien kunnioituksen Äh, arvostaminen tekee unionista ainutlaatuisen poliittisen hankkeen. Kun pidämme ihmisten hyvinvointia Euroopan unionin politiikan keskiössä ja päätösten perustana, tätä kautta EU saa yhteyden uudelleen kansalaisiinsa. Vaikkakin peruskirjassa määritellään ne perusoikeudet, joita on kunnioitettava, meidän täytyy siitä huolimatta tuomita ja puuttua niihin rikkomuksiin, joita määräysten osalta tapahtuu. Meidän velvollisuutenamme on suojella heikoimpia ja puuttua, puhemies. bardzo, zamykam Kiitoksia. Keskustelu päättyy. Tästä äänestetään tänään. Kiitän teitä yhteistyöstä. Ylitimme ajan vajalla kahdella minuuttia, joten kiitän kovasti tästä nyt sitten eteenpäin äänestyksiin hetken kuluttua. Thank you. Eh, euh, Hyvät kollegat, aloitamme. Pyydän kaikkia täältä nyt paikoilleen jo. Eera Andriö tässä tulee mieleen erityisesti. Hyvät kollegat, pyydän Bien, j'imagine que tout le monde est à peu près installé. Nyt ilmeisesti aletaan olla paikoillaan ja lähdemme liikkeelle. Kurun Bashev mietinnöstä ydinlaitosten käytöstä poistamista ja radiojätettä koskeva erityinen rahoitusohjelma ja sen perustaminen. Puheenvuoroa on pyydetty ja annan esittelylle kahdeksan minuutiksi, minuutiksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Est-il présent? Herra Kurun Bashev, onko hän paikalla? on y va, on y va. Je ne le vois pas arriver. Ei nyt näy esittelijä. Sitten äänestetään. Tässä on kyse yksi äänestys nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Le vote est clos. Päättyy. äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten herra Bögen mietintö Keski-Amerikan kanssa tehtyä assosiaatiosopimuskauppaa koskevan pilarin täytäntöönpanosta. äänestys, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten Edustaja Ferna, edustaja Fernandes Kualtierin mietintö Invest EU-ohjelmasta tarkistus 1 CP1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 1 CP2 kahdessa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 1 CP3 kahdessa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestyksenä ICP 4D, N. Saka. Päättyy. Hyvä. Hylätty. Yksi CP5 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ise, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. CP6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ICP 7 puolesta vastaan tyhjää hy- vähän epäselvä tulos. Tarkistamme äänestys alkaa tästä. Vatiklu. Päättyy. Selvä tulos kyllä. Hyväksytty sitten 21D puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Nimenhuutoäänestyksenä 29. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Yksi CP8 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nimenhuutoäänestys tarkoitus 30. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 1 CP9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 31 nimenhuuto äänestyksenä. Se alkaa. Päättyy. hylätty. Sitten 1CP10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. nimenhuuto on 32 puolesta. hän alkaa siis. Neuvottiklu. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkoitus kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 33 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 1 CP11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuutoäänestyksenä 7 CP1. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty. Sitten 1 CP12 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten 7 CP 2 5 toista CP2 ja Saka. Le vote est clos. päättyy. Hyväksytty. Sitten nimenhuutoäänestyksenä 7 CP3, 1 CP14, 15 CP3. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten 7 CP4, 1 CP15, 15 CP4. Äänestys alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 7 CP5, 1 CP16, 15 CP5 nimenhuoltoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkoitus 8 nimenhuoltoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten 1 CP17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 minuutin äänestyksen joka alkaa. Päättyy. Hylätty sitten 1 CP18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 35 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa päättyy. Hylätty 22D puolesta vastaan tyhjää hylätty 9D 23D puolesta vastaan tyhjää hylätty 1 CP 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhoitoäänestyksenä äänestyksenä 36 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10 nimenhoitoäänestyksenä, äänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hylätty. Tartus 37. Nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten 38 nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. hylätty. 39 nimen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 nimen äänestyksenä, joka alkaa päättyy. Hylätty. Tarkistus 11. Nimenhoitoäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nimenhuuto äänestyksenä 13. Äänestys päättyy. Hylätty 24 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 2 ja 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 nimen huuto äänestys, joka alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 1 CP20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty 1 CP21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty nimenhuutoäänestys 14, joka äänestys alkaa, päättyy. hylätty. Sitten 1 CP22 puolesta vastaan tyhjää. Ei ole oikein selvä asia, joten joudutaan ottamaan koneäänestyksenä 1 CP22. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkoitus 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 28 nimenhuutoäänestys alkaa. Se päättyy. Hylätty. 18D puolesta vastaan tyhjää hylätty. Y- sitten 1 CP23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ne 4D ja 19D puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 1 CP24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 D puolesta vastaan tyhjää hylätty 5 puolesta vastaan tyhjää. Joudumme tarkistamaan tämän. Tarkistus 5, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. No, suurella enemmistöllä hyväksytty. Sitten komission ehdotus nimenhuuto äänestyksenä, joka alkaa. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt annan puheenvuoron esittelijä Fernandesille. Merci, madame la Kiitos puhemies 59.4 säännön mukaan haluan, että asia palautettaisiin valiokuntaan toimielin neuvotteluja silmällä pitäen. Je mets cette proposition euh, voix qui est pour. Tästä ehdotuksesta ehdotetaan, äänestetään puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tämä palautetaan siis vastuuvaliokunnalle neuvoteltavaksi sitten. Rova Gallin mietintö, tilapäinen matkustusasiakirja, tarkistus yhdestä, tarkistus yhdestä neljän puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty kuusi puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Tarkistus kuusi. Päättyy hyväksytty. Sitten seitsemän puolesta vastaan. Vähän sama tilanne, että parempi tarkistaa, ettei tule virheitä. Seitsemän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten viisi puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty mielestäni. Sitten komission ehdotus nimenhuuto äänestyksenä se alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten edustaja Kumpula Natrin mietintö Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma vuosi 2021-2025 yhtenä ryhmänä useita tarkastuksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, hy- hyväksytty sanoo puheenjohtaja. Sitten toinen, os- toinen osa äänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 6 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuuto äänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 11 nimenhuuto äänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten 16 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 34 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten 35. Äänet saakaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Nyt joudutaan tarkistamaan koneäänestyksenä, siis tarkistus 5, äänestys alkaa. Päättyy. Enemmistö Näistä puolesta sitten 31 nimenhuuto äänestyksen aika alkaa. Päättyy. hyväksytty. Sitten 32, nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty sitten 33, nimenhuutoäänestyksen alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty ja sitten äänestämme komission ehdotuksesta nimenhuoltoäänestyksen, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten eteenpäin Maton, edustaja Maton mietintö, Euroopan keskuspankin vuosikertomus. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksy toinen osa nimenhuutoäänestyksen, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti kohta kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä. äänestyksenä se alkaa. Päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti kohta kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksen aika alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. päättyy. Hylätty toinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Päättyy. huuto äänestyksen ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksy. Toinen osa nimenhuuto äänestyksen alkaa. hyväksytty. Tarkoitus kaksi, ensimmäinen osa nimenhuuto päättyy. Hylätty toinen osa äänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. päättyy. Sitten ensimmäinen osa alkuperäisestä tekstistä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksy toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten nimenhuutoäänestyksenä kolme, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nimenhuutoäänestyksenä koko päätöslauselma. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. C'est adopté. Hyväksytty. On rapport de Monsieur Torvalds. Edustaja Turvaltsin mietintö. Seuraavana ohjelmassa pankkiunionia koskeva vuosikertomus. Tarkistus 9, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nimenhuutoäänestys, tarkistus 10. Äänestys päättyy. Kue on tätä pyytänyt. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 12 ei nimenhuuto äänestystä, eli puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty ja äänestys Tarkistus 13. Äänestys alkaa 13. Äänestys päättyy. Hylätty. äänestys 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Nimenhuuto äänestys 4D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 7 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nimenhuuto yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nimenhuuto äänestys päätöslauselmasta kokonaisuutena. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten EUn sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano. Tarkistus 1. äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän toisen osan. Toinen osa numero neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti, kohta 18, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nimenhuuto äänestys, tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nimenhuuto äänestys. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nimenhuutoäänestys. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nimenhuuto äänestys päätöslauselmasta kokonaisuutena. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viimeinen mietintö, josta nyt äänestämme. Terri Kabrasin mietintö, perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2017 kohta seitsemän kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Alkuperäinen teksti kohta kymmenen puolesta. Haluatte tarkistaa toisen osan edellisessä? Selvä. Kohta seitsemän, toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti, kohta kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Alkuperäinen teksti, kohta 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nimenhuutoäänestys. Aha, tarkistamme kohdan 15. Se meni kyllä toki tuloksena tiukille. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 23. Alkuperäinen teksti. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten on viite 22 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty.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 Sitten päätöslauselma kokonaisuutena. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Älkää vielä ottako ne pois laitteesta. Hyväksytty. Kiitos hyvät kollegat.